Good afternoon everybody. Um, Hyvää iltapäivää kaikille. Kello on kymmentä yli. Ruotsin ja Skandinavian perinteiden mukaan kokous olisi pitänyt aloittaa jo kymmenen minuuttia sitten. Ja minäpä tästä vaihdankin ruotsin kieleen, joten jos haluatte ymmärtää minua, lukunottamatta täällä Johanssonia, niin kannattaa laittaa kuulokkeet päälle. Okei, som sagt var, hjärtligt välkomna än en gång. Och, eh... No niin, toivotan teidät tervetulleeksi tänne ja aloitamme kohdasta yksi, joka on esityslistan hyväksyminen. Mitä muutosehdotuksia ei ole tähän esitetty, joten näin ollen ehdotan, että esityslista hyväksytään. Sitten kohta kaksi. koskee puheenjohtajan ilmoituksia. Ensiksi haluan todeta, että teidän asiakirjoissanne on pöytäkirja edellisestä koordinaattoreiden kokouksesta. Ja jos mitään muutoksia siihen ei haluta tehdä, niin näin sekin on hyväksytty. Lisäksi haluan muistuttaa teitä siitä, että huomenna 21.6. komissio käynnistää kahden vuoden kampanjan, joka koskee naisia tutkimustyössä ja kehitystyössä. Tavoitteena on se, että yritetään saada naisia osallistumaan yhä enemmän tähän alaan. Ja luonnollisesti kaikki valiokunnan jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan tähän tilaisuuteen, joka pidetään 14.30-16 huomenna. Ja viimeinen ilmoitusasia, joka minulla on, koskee sitä, että työvaliokunta on päättänyt että tulkkauksesta tehdään tehokkaampaa niin, että voidaan yhdistää kieliä toisiinsa. Eli siinä aikajaksossa, joka valiokunnassa on, valiokunnalla on käytettävissään pitää kokouksia maanantaisin ja tiistaisin, niin meillä on siis maanantai, maanantai- ja tiistaipäivä käytettävissämme. Ja se merkitsee sitä, että periaatteessa aina äänestykset järjestetään tiistai-aamuisin yhdeksästä eteenpäin, silloin kun meillä siis valiokuntaviikko on käynnissä. Edustaja Papatopulu on paikalla. Ilahduttavaa. Ja aiomme keskustella Horisontti 2020 puiteohjelmasta, joka käsittelee siis tutkimusta ja innovointia vuosille 2014-2020. Ja näinpä minä annan välittömästi puheenvuoron edustaja Papadopoulolle. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikrofoni. Oh, yes. Hello everybody. Pyydän anteeksi, että että olen hieman myöhässä. Meillä oli varjoesittelyiden kanssa tärkeä keskustelu eurooppalaisen kansalaisuuden vuoden mietinnöstä ja tällaiset keskustelut eivät koskaan ole helppoja. Nyt me puhumme Horizon, Horisontti 2020 ohjelmasta. Se on tutkimus- ja innovointiohjelma vuosille 2014-2020. Tämä ohjelma, sen tarkoituksena on varmistaa Euroopan kilpailukyky. Se on rahoitusväline, jolla voidaan innovaatiounionia toteuttaa. Se on yksi lippulaiva-aloitteesta, yksi seitsemästä lippulaiva-aloitteesta. Tässä on 80 miljardin budjetti vuosille 2014-2020 ja se on osa yritystä saada aikaan uutta kasvua ja työpaikkoja aikaan Euroopassa huippuosaamisen innovaation kanssa. Ja kun halutaan konsolidoida tutkimustyötä, niin meidän täytyy samalla e, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Vuoteen 2020 mennessä me tarvitsemme ainakin miljoona uutta tutkijaa, ja jotta tämä päämäärä saavutetaan, uusien ohjelmien ehdot täytyy olla sukupuolivapaita ja täten EUn täytyy ponnistella kovasti, jotta ohjelmat avataan suuremmalle joukolle hakijoita, aivan erityisesti naistutkijoille kautta Euroopan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotta päästään tieteelliseen huippuomaosaamiseen ja teknologiseen innovaatioon, EUn täytyy huomattavalla tavalla lisätä naistutkijoiden määrää näiden miljoonan haetun tutkijan joukosta. Tarkistuksissani painotan tätä ja keskityn niissä pääasiassa sukupuolten väliseen tasa-arvoon horisontti 2020 ohjelmassa. Haluan taata tasavertaiset mahdollisuudet sekä mies- että naistutkijoille, aivan erityisesti mitä tulee edustukseen, liikkuvuuteen ja taloudelliseen tukeen. Haluaisin painottaa muutamia kohtia tästä lausunnosta. Itse asiassa me toivoisimme, että sukupuolikysymys olisi esillä kolmessa painopistealueella, siis huipputason tieteissä, teollisuuden johtoasemassa ja yhteiskunnallisissa haasteissa. Kaikissa niissä muissakin yhteiskunnallisissa haasteissa, joista on puhuttu mukaan lukien perustutkimus ja henkilöresurssi. Se tulisi olla mukana myöskin rahoituksen kohdentamisessa ja tulisi käyttää äh, tasa-arvon mittareita, jotta saadaan naiset osallistumaan EUn rahoittamaan tutkimukseen. Usein huomataan, että suuri osa rahoituksesta meni miehe, menee miehille eikä naisille ja tämä on este, joka on voitettava. On toinenkin este, lasikatto, ilmiö on paljon kykeneväisiä, lahjakkaita tutkijoita, joilla on oikea ammatillinen asenne, odottavat ylennystä ja ylennystä ei tule, koska yleensä miehet saavat ylennyksen. Ja tämä lasikattoilmiö on valtava este, joka kunnianhimoisilla naisilla on edessään ja tästä, tähänkin meidän tulisi puuttua naistutkijat ovat aliedustettuina johtoasemissa tutkimuksessa ja kehityinnovaatiossa. Tämä on asia, joka on olemassa useammassakin Euroopan maassa. Meidän tulisi myöskin kannustaa naisia osallistumaan äh, tutkimusprojekteihin ja eri tieteenaloihin, ei ainoastaan neuvoa antavissa ryhmissä tai arvioina, vaan myöskin kaikissa muissa rakenteissa, jotka liittyvät Horisontti 2020 puiteohjelmaan, esimerkiksi EIT, ERC ja YTK, ohjausryhmät, korkean tason työryhmät, asiantuntijaryhmät ja niin edelleen, kuten myöskin yliopiston ja tutkimuslaitosten työhön koska näissä myöskin on nähtävissä, että miehet dominoivat. Siellä ei paljon naisia pyöri. Haluamme myöskin eh, tutkimusaloihin eh, sukupuolittaista eriyttämistä. Meidän tulisi edistää ajatusta siitä, että tiede on molempien sukupuolten kannalta mielenkiintoinen opinnonala, ei ainoastaan miehille. Ja lopuksi otamme huomioon sen, että naiset ovat hyvin alhaisella tasolla mukana tieteen kuudennessa ja seitsemännessä puiteohjelmassa. Tämäkin tulisi ratkaista, jotta jotta tasavertaisella tavalla sekä miehet ja naiset pääsisivät tutkimuksen piiriin. Ja tässä tulisi keskittyä tutkijoiden liikkuvuuteen ja eri tapoihin, joilla voidaan sovittaa työ- ja perheelämä yhteen. Nämä ovat niitä ajatuksia, joita tarkistuksista löytyy ja tietenkin haluan kuulla muidenkin mielipiteet, jotta voimme tarkastella sitä, miten saisimme tästä mietinnöstä tasa-arvon kannalta vahvemman. Tack så mycket för det. Och, eh, Kiitoksia kovasti tästä. Onko täällä ketään puhujalistalla? Ennen kuin annan puheenvuoron tässä eteenpäin, niin halusin vain sanoa, että toivotan tänne tervetulleeksi vierailijaryhmä Münchenistä. Eli mukava nähdä teidät täällä. Todella kiva, että pääsitte paikalle. Tervetuloa. Då går ordet till fru Morin Chatel. Varsågod. Ja, edustaja Morin Chatel, seuraava. Monsieur le Président. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että sain puheenvuoron. Aion puhua erittäin lyhyesti. Haluaisin kuitenkin todeta kiitoksen sanan Antigoni Papadopoulolle siitä, että hän on käsitellyt tätä erittäin tärkeää aihetta. Tämä tärkeys, sitä haluan korostaa, sillä sekä valtiot että perheet investoivat valtavasti nuorten poikien ja nuorten tyttöjen koulutukseen. Ja tytöt ovat saaneet hyvän koulutuksen tänä päivänä, mutta tästä ponnistuksesta on hyötyä vain siitä, siinä tapauksessa, että he voivat jatkaa uraansa varsinkin mahdollisimman korkealla tutkimuksen tasolla. Näin ollen se, että suunnataan nuoria naisia tutkimustyöhön. Se on tavoite, joka pitää olla meidän poliittinen tavoitteemme ja sen pitää olla sitova poliittinen tavoite, sillä valtiot, ja olen tämä että ne pyrkivät vaatimaan yksityiseltä sektorilta asioita, joita ne eivät itse kykene tekemään julkisella puolella. Ja tutkimuspuolella, jonka tunnen hyvin, koska se on ollut minun ammattini. Miehet saavat pyramidin huipulla olevat työpaikat ja naiset ovat joko tutkimuspuolella sellaisissa töissä, joita ei arvosteta paljon yhteiskunnallisesti katsoen, tai sitten he saavat alempiarvoisia virkoja. Eli tämän Antigonin mietinnön takana on nimenomaan se, että pyritään saamaan naiset mahdollisimman korkealle paikalle tieteellisessä tutkimuksessa kaikilla tutkimuksen eri aloilla. Arvostin kovasti myös sitä, että taistelemme tätä lasikattoa vastaan, sillä meillähän on yksi todellisuus. On aina totta, että naiset usein aliarvioivat itseään, naiset usein kyseenalaistavat sitä, että kykenevätkö he suoritumaan tietystä tehtävästä, mutta uskoisin myös, että tämä on aivan liian helppo perustelu sille, että annetaan naisille matalampia virkoja, eikä auteta heitä kapuamaan työpaikan tikkailla. Meidän täytyy siitä syystä ottaa huomioon tämä erityisen tärkeä kysymys kaikilla toimialoilla. Eli se, että urat naisten ja miesten välillä ovat tasa-arvoisia. Naisten urakehitys on paljon matalampaa kuin miesten. Ja nähdään, että tämän tyyppisen asian taustalla, jota Antigone aivan erinomaisesti käsitteli, täytyy mennä vielä pidemmälle ja olla vielä oikeastaan tiukempia hyvä puheenjohtaja. Täytyy esittää sitovia vaatimuksia valtioille koska muuten tässä mä viivytellään. Puheenjohtaja. Kent Johansson seuraavana, ole hyvä. Asun. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle näistä kannoista, joita esitetään meidän valiokuntamme kantoina. Horisontti 2020 kautta on tarpeen voida vaikuttaa tutkimukseen tasa-arvon kannalta ja tuen pitkälti tätä valmistelijan esittämää tekstiä. Näin meillä on mahdollisuus konkreettisesti huolehtia siitä, että tämä tavoite on kaikessa ohjelmassa, kaikkialla tässä ohjelmassa mukana, jotta naiset ja miehet voivat osallistua tasavertaisesti. On todella ikävää, että naisten osallistuminen on vähentynyt niin merkittävästi kuin on me voidaan siis esittää tarkistuksia, jotka tukevat tätä tavoitetta. Tulevaisuuden tutkimus vaatii sitä, että yhä useammat naiset valitsevat tutkijan uran ja yhä useammat naiset ja miehet osallistuvat kehittelytyöhön. Tätä on painotettava tarkistuksissamme ja huomaan, että valmistelija myös on painottanut sitä, että tämä koskee sekä miehiä että naisia, koska joillain aloilla – Miehet ovat aliedustettuina lääkealan tutkimuksessa esimerkiksi tänä päivänä. Minulla oli mahdollisuus olla varjoesittelijällä neuvottelutiimissä mukana teollisuusvaliokunnassa ja huomasin, että mehän olemme ottaneet kantaa vain yhteen, vaikka on olemassa viisi mietintöä, jotka liittyvät Horisontti 2020. Me olemme puhuneet tästä laajemmasta mietinnöstä temaattisesti, mutta juuri tasa-arvokysymysten huomioon ottaminen ja naisten osallistumisen tukeminen liittyy varmasti myös tuohon osallistumisen sääntöjä käsittelevään mietintöön, joka on esittelijä Eilerin. Olisi varmasti hyvä, että tämän valiokunnan jäsenet valvovat tasa-arvokysymyksiä, kun nämä mietinnöt tulevat ryhmien keskusteluiden kohteeksi, koska juuri tämä osallistumisen säännöt mietintö on hyvin tärkeä, koska siinä on todella strategiset järjestelmät luonnissa. Joten on tärkeää, että vahdimme tätäkin kysymystä tarkkaan. Ja lopuksi tämä tutkimusohjelma, joka on oikeastaan kahdeksas, se on nyt muuttanut nimeä, se on Horisontti 2020 eikä kahdeksas tutkimuksen puiteohjelma. Eikä tässä nyt leikitä vain sanoilla, vaan tämä kahdeksas ohjelma ei ole ainoastaan tutkimusohjelma, vaan tutkimus innovaatio-ohjelma, joka on lähempänä markkinoita. Eli nämä kolme tekijää otetaan tässä huomioon. Tämän tyyppisiä tarkistuksia haluan tehdä – että nyt ei puhuta ainoastaan tutkimuksesta, vaan myös innovaatiosta ja siitä, miten päästään lähelle markkinoita, jotta saadaan kolme osiota mukaan tässä horisontti 2020. Kiitos. Kiitos. Okei, okay, då undrar om... Eh, no niin. Voisinkohan sitten antaa puheenvuoron edustaja Willis Massikille. Anteeksi tämä antaminen. Thank you very much, Mr. Um, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin puhun horisontti 2020, haluaisin palata hetkeksi siihen tilaisuuteen, jossa kampanja käynnistetään. Me ymmärsimme tulkkauksesta, että se alkaisi kello 17, mutta se alkaa kello 14.30 Josef Antal rakennuksessa salissa 4 Ja siellä ensimmäisenä puhuu komission jäsenemme Mary Keegan Queen. Ja se tulee kestämään noin puolitoista tuntia. Mark Tarabella naisten asioiden valiokunnasta on myöskin mukana ja hän sitten pitää loppupuheenvuoron, mutta tietenkin te kaikki olette tervetulleita, koska kyseessä on kampanja, joka on hyvin lähellä komission jäsenemme sydäntä ja se oli yksi sitoumuksesta, jonka hän antoi kuulemisessaan parlamentissa vuoden 2010 alussa. Toinen sitoumus, jonka hän antoi, liittyi siihen, että hän haluaa johtaa esimerkillään ja tähän me olemme pyrkineet Horisontti 2020 ohjelmassa. Jos verrataan äh, tutkimuksiin, tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan, niin me olemme pyrkineet vahvistamaan sukupuoliulottuvuutta tässä ohjelmassa aivan erityisesti erityisillä artikloilla. Artikla 15, jossa puhutaan eri sukupuolten välisen tasa-arvon ulottuvuuksista, jotka täälläkin mainittiin tänään, siis tasavertainen osallistuminen naistutkijoiden kohdalla – tutkimukseen, mutta myöskin osallistuminen päätöksentekoon. Sukupuoliulottuvuus tutkimuksen sisällössäkin. Tätä me myöskin haluaisimme painottaa horisontti 2020. Eli kirjasin kaikki nämä keskustelussa esitetyt kommentit. Ne sopivat hyvin yhteen sen kanssa, mitä komissiokin haluaa edistää tämän ohjelman kautta aivan erityisesti myöskin tämä eri sektorit ylittävä lähestymistapa, sukupuolten välinen tasa-arvo mainitaan myöskin artiklassa 13 ja ensimmäisessä liitteiden osassa, jossa mainitaan kaikki nämä ohjelmat, eli se mainitaan kyllä siellä, eli aie tähän on olemassa. Sitten mitä päätöksentekoon tulee, ja naisten tasavertainen tai tasapainoinen edustus. Me käytämme sanaa tasapainoinen edustus kaikissa valiokunnissa. Tämä myöskin on sitoumus, jonka komissio on antanut omien komiteoidensa osalta. Ja sitten mitä tulee tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin, niin haluaisin kiinnittää huomiotana siihen, että komissio rahoittaa ohjelmia esimerkiksi FP7 kautta tai Horisontti 2020 kautta. Ja kun me näitä rahoitamme, niin me teemme valinnat tiimien perusteella. No tietenkin me voimme tarkastella näiden tiimien koostumusta, mutta me emme voi vaikuttaa suoranaisesti yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Toisin sanoen me kehittelemme tähän eurooppalaisella tutkimusalueella aloitteita ja välineitä, mutta meillä on erityistä rahoitusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Se löytyy yhteiskunnallisten haasteiden takaa, siellä missä puhutaan innovoivista yhteiskunnista. Siellä puhutaan tieteestä FP7 yhteydessä ja sieltä löytyy rahoitusta yliopistoille ja tutkimuslaitoksille, ehtona on se, että ne täytäntöön panevat ja saattavat voimaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon keskittyviä ohjelmia. Eli meillä on erityisrahoitusta, joilla näitä laitoksia ja yliopistoja kannustetaan, ja tämä liittyy myöskin eurooppalaiseen tutkimukseen alueeseen. Thank you very much and uh, thank you for correct... Kiitoksia, kiitoksia siitä, että korjasitte minua. En halunnut sanoa, että se alkaa viideltä, vaan päättyy viideltä, ja vaan alkaa kello 14.30 siis. No, onko muita? Ja viimeisen puheenvuoron saa edustaja Papatopoulos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita kommenteista. Marissa Stierin kanssa olen ihan samaa mieltä, sama kuin edustaja Juhanssonin kanssa. Kuulimme näin lasikatosta. Sen ei pitäisi olla estämässä naisen tila, naisten tilanteen parantamista. Me tarvitsemme enemmän naisia, ihan kuten edustaja Juhansson sanoi, kun luomme uusia innovatiivisia tuotteita, tarvitsemme tähän innovatiiviseen työhön myös naisia, jotka voivat selvittää, minkälaiset tuotteet vastaisivat markkinoilla kysyntää. Siis kiinnostaisivat sekä mies- että naiskuluttajia. Tutkijoiden rahoittaminen on todella tärkeää sekä nais- että miestutkijoiden, koska riippumatta siitä, miten hyviä ajatuksia on, niin jos kunnollista rahoitusta ei ole, naistutkijat eivät pysty ihmeisiin. Haluaisin myös painottaa sitä, että komissio aloittaa huomenna keskustelut tästä tärkeästä aiheesta ja kutsuisin kaikki mukaan kampanjoimaan naisten aseman parantamisen puolesta tällä saralla. Meidän on taisteltava stereotypioita vastaan. Haluaisin kannustaa kaikkia liittymään huomenna joukkoomme tämän tärkeän tapahtuman aikana. Siellä on muitakin parlamentin jäseniä keskustelemassa tästä aiheesta ja on todella ratkaisevan tärkeää, että siellä on naisten ääni, kun strategisia päätöksiä tehdään, mutta myös sellaisia miehiä, jotka pitävät tasa-arvokysymyksiä tärkeinä, koska kuten sanoin, päätöksentekotasolla nähdään harvoin naisia, mutta toivomme, että läsnä olevilla miehillä on halua vaikuttaa siihen, että – tasa-arvokysymykset ja naiskysymykset otetaan kaikkialla huomioon, jotta voidaan taistella niitä esteitä vastaan, joita naiset kohtaavat pyrkiessään osallistumaan yhteiskuntamme. Kiitos. Ja, okay. Kiitoksia tästä. Näin tämä keskustelu on käyty loppuun. Ja halusin kertoa, että aikataulu on sellainen, että tarkistustehtävän määräaika on 25 kuudetta. Ja valiokunta äänestää asiasta 10.7. Ja asia käsitellään täysistunnossa ilmeisesti syyskuussa. Näin ollen voidaan tämä kohta jättää taaksemme. Ja annankin tässä puheenjohtajuuden edustaja Morin Chatelle. Merci, nous passons. Kiitos. Eli nyt siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Herra Gustafssonin mietintö Naisten rooli vihreässä taloudessa. Haluaisin ensin antaa herra Gustafssonille puheenvuoron, jotta hän voi esitellä mietintönsä. Mm. Tack så mycket för det. Och jag är... Kiitos paljon. Ihan aluksi haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen ja kiitollinen kaikista tehdystä tarkistuksista. Jo kun esittelin aikaisemmassa kokouksessa mietintöni, sanoin, että minulla oli valtavan suurena ongelmana se, että saisin mahtumaan tähän mietintöön kaiken, mitä sinne halusin, kun tiedätte, että merkkimäärä on rajoitettu, kuten tiedätte. Toivon, että varjoesittelijät ja kaikki muut voisivat auttaa tämän mietinnön parantamisessa ja kehittämisessä, ja näin olette tehneet. Mielestäni todella suuri enemmistö tarkistuksista ansaitsee tukeni, niin jotkut haluaisin yhdistää ja joidenkin osalta löytää vähän kompromisseja. Kerron vähän ajatuksiani niistä asioista ja sitten kuuntelen mielelläni teidän puheenvuorojanne. Ensin sanoisin, että tässä on kolme tarkistusta, jossa on kiinnitetty huomioni siihen, että käännöksissä on ongelmia. Hyvä, että nämä on esitetty, koska muuten en olisi tätä ongelmaa huomannut. Ensin tarkistus 15 Kent Johanssonilta. Kent aivan oikein ehdottaa, että muudettaisiin tuo niin, että siinä on gender disaggregated data. Mutta oikein tämä ruotsinkielisessä tekstissä, joten siinä on käännösongelma. Sitten Kent Johanssonin tarkistus 25. Hyvä, että hän on näin tarkkana ja löytää kaikki nämä pienet asiat. Siinä sanotaan ruotsinkielisessä käännöksessä, että otetaan huomioon tasa-arvoperspektiivit kaikilla ympäristöön liittyvillä aloilla. Ja englanniksi sanotaan gender equality. Ei vaan gender equality onkin pelkkä quality, kyllähän siinä pitäisi lukea gender equality, niin minä olen mietintäni kirjoittanut. Sitten kolmas virhe, tarkistus 55. Sattumalta tämäkin on Kent Johanssonilta Ehkä hän haluaa, että se poistetaan, koska hän ei pidä siitä, mutta ruotsinkielisessä versiossa sanotaan, että kehotetaan jäsenvaltioita käyttämään kehittämään menetelmiä, joilla kannustetaan miehiä valitsemaan vähän ympäristöä kuormittavaa koulutus- ja ammatti hyvinvointialalta. Englanniksi tässä on miesten tilalla naiset. Tämä menee nyt vähän pieleen, kun ei ole mitään suurempaa tarvetta löytää ja kehitellä tällaisia menetelmiä, joilla saataisiin tälle sektorille enemmän naisia. Eli siis ihan päin vastoin. Me olemme kirjoittaneet, että kehottaisimme tässä ja kannustaisimme miehiä. En tiedä näiden kolmen osalta, ovatko nämä vain teknisiä muutoksia, koska minä olen tietenkin tekstini ruotsiksi kirjoittanut ja silloin teksti ei ole tämän näköinen. Tämä viimeinen on oikein hauska, kun miehistä tulee naisia, kun ero on kuitenkin aika iso ainakin näin meidän valiokuntamme kannalta. Tässä nämä varsinaiset virheet. Ja sitten pari kysymystä, joita en halua tänne ottaa mukaan. Ja siksi, ettenkö tukisi itse sisältöä, mutta en halua niitä tähän mietintään. Sitten on kaksi kertaa ehdottanut tarkistuksia, joiden mukana, mukaan olisi parlamentilla vain yksi toimipaikka. Minä tuen tätä ajatusta täysin, allekirjoitan kaikki vetomukset tämän puolesta. Mielelläni poistaisin matkustamisen Brysselin ja Strasbourgin välillä, mutta en oikein tiedä, miten se liittyy tämän mietinnön aiheeseen. Mielestäni se ei nyt ihan kuulu tähän mietintöön, kun minä puhun laajoista tasa-arvokysymyksistä ja sitten sanotaan siksi on tärkeää, että meillä on vain yksi parlamentin toimipaikka. No tuo tuntuu mielestäni hiukan oudolta, joten vastustaisin sitä. Toinen asia, jota vastustan, on mahtava edustaja Johansson, joka on muuten tukenut minua esittää, että muuttaisimme otsikkoa. Olen ihan samaa mieltä siitä, että mielestäni mietinnön nimeksi olisi voinut tulla sukupuolten värinen tasa-arvo vihreässä taloudessa. Nyt se on naisten roolista vihreässä taloudessa. Minä en koskaan puhu, kun tästä aiheesta puhun jossain, en sano koskaan, että naisen rooli, vaan sanon sukupuolten välinen tasa-arvo. Ei otsikolla tässä ole niin suurta merkitystä, mutta jos nyt valiokunta haluaa muuttaa tätä otsikkoa ja puoltaa Kent Johanssonin ehdotusta, niin tämä tarkoittaa sitä, että valikunta ei oikeastaan omista tätä mietinnön nimeä, vaan se pitää viedä sitten valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen. Siis tämä kysymys on valiokuntien puheenjohtajakokouksen toimivaltaa, joten sitä ei voida nyt tehdä, siihen pitää palata. Ja sitten luultavasti käy niin, että emme saa tätä asiaa käsiteltyä äänestettyä ennen kuin marraskuussa. Henkilökohtaisesti en niin mielelläni hidastele tätä käsittelyä. Haluan tämän mahdollisimman pian hyväksyttyä, mutta jos ei nyt ajatella ihan vai minun omaa kantaa itsekkäästi, niin nythän on niin, että järjestelmässä voi olla vain kuusi mietintöä kerrallaan. Ja jos näin tehdään, niin minun mietintöni sitten estää sen, että käsittelyyn tulee jonkun muun mietintö. Ja sekin olisi kyllä ikävää. Ja tästä syystä vastustan tuota tarkistusta. Se on kuitenkin aika keskeinen kysymys ja haluan ottaa sen koordinaattoreiden kokouksessa esiin, koska haluan tietää, puoltavatko puoliryhmät tätä vai eivät, koska sitten ei ole mitään järkeä äänestää heinäkuussa, vaan lykätään käsittelyä, kunnes tämä kysymys on selvitetty. Ja sitten vielä muutama seikka. Tarkistuksia on monenlaisia. Jotkut liittyvät pienyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen yleensä. Sitä en ole oikein kirjoittanut mitään, se on ihan totta. Ja huomaan, että valiokunnassa aika monet haluavat tämän aiheen mukaan. Ja siksi totta kai esitän kompromissitarkistuksen, jossa yritän yhdistellä kaikkia näitä kantoja ja keskustella niiden kanssa, jotka ovat tarkistuksia tehneet, jotta voimme selvittää, sopisiko teille kompromissiesitys. Lisäksi yhdistelen ehdotuksia siksi, että ne ovat huonoja, vaan siksi, että ne käsittelevät oikeastaan samaa alaa. Puoltaisin niitä, mutta jottei tekstistä tulisi kovin monimutkainen, ettei se paisuisi liikaa. Pyrin ehdottamaan tarkistuksia monella saralla ja sitten muutama oma tarkistukseni vielä – Esitän tarkistuksen siitä, että meidän pitää selkeästi määritellä, mikä on vihreä talous. Tänä päivänä kuka tahansa voi tuota käsitettä käyttää siksi, että se on hyvä asia. Vähän, jotta nyt voitaisiin vähän muuttaa jotain vihreämmäksi, vaikka oikeastaan sitä tarkoitetaan. Eli meidän pitää saada kunnollinen määritelmä vihreälle taloudelle – niin, että siinä otetaan myös sosiaaliset kysymykset mukaan, siis kestävä sekä ympäristön kannalta että yhteiskunnallisesti. Ja sitten olen tehnyt tarkistuksen siinä, että rakennerahastoja pitäisi käyttää paljon paremmin. Ja kolmas tarkistukseni liittyy siihen, että meidän pitää edelleen vahvistaa asia, jonka olen kirjannutkin sinne mietintönne. Kasvu ja indikaattorit todella pitää ottaa indikaattorit käyttöön, jotka ottavat huomioon ympäristö- ja sosiaalikysymykset ja ottavat myös huomioon hyvinvointikysymykset. Ja viimeinen tarkistus, tai toiseksi viimeinen oikeastaan minulta, 61 työaikakysymykselläkin on merkitys tulevaisuudessa, kun puhutaan kasvusta ja tuottavuudesta. Eli mitä tehdään ylijäämälle? Käytetäänkö sitä siihen, että tuotetaan vain lisää tavaroita, lisää autoja? Voitaanko sitä käyttää niin, että lyhennetään työaikaa? Sillä voi olla vaikutuksia sosiaalisesti työmarkkinoihin ja myös ympäristön kannalta. Ja viimeisenä kohtana tarkistus 69. Kun ajatellaan EUn ulkopolitiikkaa ja suhdettamme kauppapolitiikkaamme, että tässä puhutaan oikeudenmukaisesta kaupasta, reilusta kaupasta, niin että otetaan myös ilmasto kysymykset huomioon ja sosiaalinen puoli. Minusta tuntuu, että voin päättää puheenvuoroni tähän, jos on jotain kommentteja tai kysymyksiä, niin oikein mielelläni vastaan. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja esittelijä. Kiitokset tästä erittäin selkeästä esityksestä. Olen täysin samaa mieltä lähestymistavastanne näihin tarkistuksiin jotka liittyvät Euroopan parlamentin toimipaikkaan. Niillä ei ole sijaa tässä mietinnössä. Annan nyt puheenvuoron kollegallemme Romeva Iruedalle. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia Mikael tästä mietinnöstä. Minun työni on kyllä ollut helppoa, täytyy sanoa. Luin ensin perusteluosan ja sitten itse tekstin. Ja minun mielestäni tämä on ihan talonpoikaisjärkeä. Tietysti on joitakin kohtia, joita voidaan vahvistaa, mutta tämä on tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin siitä, että on aivan oleellista olla unohtamatta sukupuoli näkökulmaa ja otan huomioon sen kaikkia useita eri ulottuvuuksia ympäristö, talouskysymykset ja poliittiset, niin että saamme aikaiseksi sellaisen kolmen, joka on todella yhdistetty. Ja nämä kolme asiaa siis täytyy yhdistää toisensa hyvin. Ja tässä on erittäin vähän tarkistuksia esitetty, kuten näette. Ja olen sitä mieltä, että nämä tarkistukset ja muut, jotka sanoit, että voivat parantaa tekstiä, niin tekevätkin näin. Ihan vain muutama kommentti. Tekninen kysymys, joka liittyy otsikkoon. En tiedä, onko mahdollista tehdä tällainen muutos, koska minäkin olen samaa mieltä tästä otsikosta. Voisikohan näin tehdä täysistunnossa, jotta voitaisiin välttää sen hoitaminen nyt? Se nyt on vain tekninen kysymys, en tiedä. Minä tässä katselen sihteeristön päin, en tiedä onko se mahdollista, jotta voitaisiin välttää tämä ongelma. Voimme tietysti puhua tästä myöhemmin. Ja luonnollisestikin meidän tulisi sisällyttää tähän joitakin niitä päätelmiä, joita Rio plus 20 saadaan. Sillä sielläkin tasa-arvokysymykset ovat tärkeitä. Ja voitaisiin sisällyttää joitakin näitä vihreän talouden ehdotuksia, joista keskustellaan seuraavan päivän aikana. Se käsittääkseni on tärkeää. Mutta näin ollen siis Haluaisin vain vahvistaa yhtä asiaa. Tuosta Juhansson ilmeisesti otti tämän esille silloin, kun hän teki tarkistuksia, sillä on aivan oleellista ymmärtää se, että kriisi on aiheuttanut julkisen budjetin pienennyksen, mikä taas on sitten aiheuttanut suurta draamaa julkisten palveluiden tarjonnassa joiden kuluttajat sitten taas useinkin, kuten tiedämme, ovat naisia, jotka työskentelevät kyseisellä alalla. Eli tämä päätelmä, jotta voisimme tämän ongelman ratkaista, kysymys ei ole pelkästään vihreästä taloudesta, vaan ihan vain taloudesta, joka perustuu periaatteisiin, jotka ovat hyvinvointivaltion pilareita. Meidän tulisi pitää mielessämme se, että tämä peruspilari hyvinvointivaltiossa, sen ei tulisi olla uhattuna niin kuin se tällä hetkellä on. Ja se taas liittyy tähän. Se, millä tavalla me suhtaudumme kriisiin ympäristönäkökulmasta katsoen, liittyy myös siihen yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen, joka taas on seurausta siitä huonosta politiikasta, johon olemme sortuneet aiemmin. Muutama vuosi Teimme myös tästä mietinnön komiteassa ja meidän tulisi ottaa se myöskin huomioon. On oleellista, että säilyttäisimme hyvinvointivaltion tason ja ehkä se nyt tähän sisältyykin ja täysin tunnistan sen. Ja toinen näkökulma on tärkeä, jotta voitaisiin tätä naisten rooli niin sanotussa vihreässä taloudessa usein kysymys on toimialoista, jotka ovat hyvin miesvaltaisia. Meidän tulee järjestää yhteiskunta myös sillä tavalla, että yksityinen puoli myöskin on, tulee huomioiduksi. Ja on tärkeää nähdä se, millä tavalla uudelleen rakennetaan koko yhteiskunta niin, että voidaan helpottaa nimenomaan – tämän uuden talouden roolia. Jotkut näistä tarkistuksistakin saattavat vahvistaa tätä tähän suuntaan. Ja siinä mielessä minulla ei mitään lisättävää. Joten jää vain odottelemaan sitä kompromissiehdotuksesta, jonka Mikael esittää, ja sitten voimme keskustella asiasta. Merci, monsieur. Kiitos, herra Romeva. Pieni täsmennys tähän äh, otsikon muutokseen, josta tässä on puhuttu. Äh, joka tapauksessa tämä liittyy, lupa annetaan mietintöön ja sen otsikkoon, eli ei sitä voi tällä tavalla kesken kaiken muuttaa, vaan tähän liittyy sääntöjä, joita meidän täytyy noudattaa. Sitten herra Johansson on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Fru ordförande och eh, herr rapportör. Eh. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Tämä on hyvä mietintö. On hienoa, että valiokunta ottaa tärkeitä kysymyksiä esiin juuri tasa-arvon kannalta. Ja nyt kun olen saanut esittelijältä niin hienot kehut, näistä yksityiskohtaisista kommenteista ja yleisemminkin mietinnöstä – niin varmaankin saan tukea myös niille aloitteille, joita on haluttu ajaa. Eli ympäristön kannalta kestävyys ja laaja näkymä juuri liikenteeseen, liikkuvuuteen, ympäristöystävälliseen ja sitten, että kehitellään ympäristöystävällisiä polttoaineita, arkkitehtuuria ja niin edelleen – Tuen siis näitä kysymyksiä. Mielestäni on tärkeää analysoida sitä, miten siirtymä vihreään talouteen vaikuttaa naisiin ja miehiin eri aloilla. Ja että saadaan tilastotietoa sukupuolen mukaan siitä, miten on saatu lainoja, tukia rakennerahastoista, EUn rakennerahastoista, koska seuranta on tässä tärkeää. Mitä itse mietintöön tulee ja minä olen yhä enemmän tietoinen – tästä hallinnollisesta puolesta, mutta halusin kuitenkin ottaa tämän kysymyksen nyt esiin ja toivon, että kysymys voidaan hyvin käsitellä viisaiden naisten ja miesten koordinaattoreiden kokouksessa. Hienoa, että esittelijä otsikko kysymyksessä on periaatteessa samaa mieltä kanssa, niin varmasti valiokunta on myös. Mutta te voitte varmasti viisaasti koordinaattoreiden kokouksessa tämän jälkeen tämän asian hoitaa. Kiitos. Merci. Euh, Kiitokset herra Johansson. Te olitte siis varjoesittelijänä Aldessa. Ja nyt annan puheenvuoron sitten Roa Thompsonille, joka on myöskin varjoesittelijä. Uh, first of all. Kiitoksia. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä mietinnöstä. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä mietintö. Ja minusta te nimenomaan osoitatte sormella sitä, mikä tässä on merkittävää. Itse asiassa olen sitä mieltä, että komission olisi pitänyt olla täällä paikalta sekä ympäristö- että energiapääosastolta. Ja kuten tiedätte, jo vuonna 2010 komissiossa sovittiin ja vartin kaikkia komissaareja allekirjoittamaan tasa-arvo peruskirja, jonka mukaan luvattiin, että tasa-arvo otettaisiin mukaan kaikissa näissä pääosastoissa. Näin ei kuitenkaan ole tehty ja minusta meidän tulisi vaatia sitä. Ja minua miellyttää se, että sanotte, että meidän tulee valittaa siitä, että, että komission tiedot EU-instituutioille ja valiokunnalle – että näistä on puuttunut tasa-arvonäkökulma. Lisäksi kehotatte jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan käyttöön tasa-arvomenettelyitä kaikissa ympäristöliittyvissä aloissa. Tämä on erityisen tärkeää, varsinkin nyt kun puhutaan kasvusta ja vihreästä kasvusta, ympäristöstä ja energiasta. Viime viikolla me saimme päätöksen direktiivin, joka käsittelee energiatehokkuutta parlamentin, komission ja neuvoston välillä päästy sopimuksen ja arvioitiin, että saadaan aikaiseksi yli tu- miljoona uutta työpaikkaa, mutta, mutta emme tiedä mikä on tasa-arvon näkökulma näissä työpaikoissa. On tärkeää, että me voimme kysyä komissiolta sitä, miten se arvioi tämän tilanteen ja miten me saamme enemmän naistyöpaikkoja. Lisäksi viittaatte myös sosiaali- ja rakennerahastoihin. Minusta olisi mielenkiintoista, jos saataisiin aikaiseksi tällaiset hyvien käytäntöiden alueet, tasa-arvon ja vihreän kasvun alueet Euroopassa – meidän täytyy kouluttaa naisia ja siksi omissa tarkistuksissani olen ehdottanut, että meidän tulisi varmistaa se, että naiset saavat enemmän koulutusta uudessa ympäristötek- uuden tek- ympäristöteknologian alalla. Ja tulisi ottaa käyttöön myös kiintiöitä tai muita toimenpiteitä, kun päätöksiä tehdään hallintoneuvostossa tällä alalla. Minä pidin kovasti teidän mietinnöstä. Merci, Madame Kiitos, Roa Thompson. Ja sitten Roa Luling. Oui, merci, Madame la... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että en ole ryhmäni varjoesittelijä, mutta No en sitä sanonut. Niin, koska täällä ei ole muita paikalla, niin haluaisin sanoa jotakin tästä mietinnöstä. Ensinnäkin mitä tähän nimeen tulee, no olen kuullut paljonkin kollegojen huomioita, jossa hieman naureskeltiin valiokunnallamme tästä nimestä. Sanottiin, että eikö teillä ole mitään naurettavampaa tekemistä kuin laatia mietintö naisten roolista vihreässä taloudessa. No, jos voisimme ainakin tämän nimen muuttaa ja puhua vaikka sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai se lause, jota me olemme käyttäneet tasa-arvopolitiikan alusta lähtien, on puhuttu ö, tasavertaisesta kohtelusta, siis ei palkasta, vaan kohtelusta. Tästähän kaikissa direktiiveissä, jotka käsittelevät nimisten ja naisten välistä tasa-arvoa, on kysymys. No, jos sitä ei enää voi muuttaa, niin sitten sen kanssa on elettävä tämän naurettavan nimen kanssa. Mutta minun mielestäni meidän täytyisi mietinnössä ja tarkistuksissa olla varovaisia, jotta emme tee täysin turhia toteamuksia Täällä sanotaan esimerkiksi, että naiset eivät vaikuta ympäristöön samalla tavalla kuin miehet. No voisiko joku selittää, mitä nämä eriävät tavat ovat? Ja sitten täällä sanotaan myöskin, että naisista, naisten köyhin 70 prosenttia, heihin kohdistuvat kaikista voimakkaimmin ilmastonmuutoksen aiheuttavat muutokset. Haluaisin tietää millä tavalla jos köyhillä naisilla ei ole riittävästi rahaa esimerkiksi lämmityksen maksuun, niin ei heitä syrjitä ilmastonmuutoksen myötä. Tässä on kysymys tällaisista toteamuksista, joita minä en ymmärrä. ja jotka eivät itse asiassa sano yhtään mitään. Ja vielä yksi toteamus. Täällä sanotaan, että naiset ovat aliedustettuja ilmastoneuvotteluissa. No ehkä suurissa konferensseissa näin onkin, mutta tässä mainitaan talousarvioneuvottelut, kun No, jos tässä puhutaan talousarvioneuvotteluissa silloin, kun on kysymys vihreämmän talouden aikaansaamisesta, No näitä neuvotteluihan käytään paikallisella, alueellisella, kansallisella tasolla. Eli miten voidaan sitten väittää, että kaikissa näissä neuvotteluissa naiset olisivat aliedustettuja? Ei se kaikilla aloilla ole näin. Ja vielä yksi toteamus, joka huvitti minua kovasti johdantosan kappaleissa H. Siellä sanotaan, että naiset kuluttavat vähemmän kuin miehet. No minulla oli, on aina ollut se vaikutelma, että monissa tapauksissa asia on täysin päinvastoin mitä tulee terveyteen ja monen muuhunkin asiaan. Eli minun mielestäni meidän täytyy olla hieman varovaisia tällaisten toteamusten äh, suhteen. Minun mielestäni ne ovat turhia, perusteettomia, ehkä jopa naurettavia. Ja naurunalaiseksihan me olemme joutumassa jo tämän mietinnön nimen takia. Mitä tarkistuksiin tulee, tarkistukset 8 ja 14 olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa ja myöskin puheenjohtaja Moranin kanssa. Tässähän nyt tempaistaan ilmasta mitä tahansa. Ja tämä itse asiassa pätee kaikkiin tarkistuksiin. Minun tiedossani tämä kyllä oli, mutta nyt sitten pyydetään samaa ja lisätään sitten vain sanat vihreä talous ja esitetään vaatimuksia, joilla ei ole mitään tekemistä puhtaasti vihreän talouden kanssa. Puhutaan kiintiöistä, päätöksistä, toistetaan kaikki se, minkä olemme jo aikaisemmin sanoneet. Esittelijä sanoi, että että on paljon asioita, joilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, niin tarkistuksistakin löytyy kyllä paljon asioita, joilla ei ole mitään tekemistä tämän itse asian kanssa esimerkiksi tarkistus seitsemän, jossa puhutaan naisten roolista vihreässä taloudessa ja että se olisi aliarvostettu eikä sitä tunnustettaisi. No en tiedä. No minun maassani naiset pitävät kyllä taloudesta huolta. Ja puhu, sanotaan, että tämä aiheuttaa useita syrjiviä tilanteita, kun naiset jäävät ilman sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa, asianmukaisia palkkoja, eläkeoikeuksia. Mitä tämä oikein on? Ja vielä yksi turha toteamus. Täällä puhutaan sosioekonomisesta asemasta suhteessa mieheen ja sanotaan, että tämä johtaa siihen, että naisiin kohdistuu väkivaltaa. No mitä tällä väkivallalla on tekemistä vihreän talouden kanssa? Minun mielestäni tämä on liioittelua. No voi olla, että minun kärsin tässä mielikuvituksen puutteesta, jotta ymmärtäisin nämä tarkistukset mutta minun mielestäni meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Vielä viimeinen kysymys esittelijälle, tarkistus 19. Siinä pyydetään kansainvälistä sopimusta, josta löytyisi yhteinen määritelmä vihreästä taloudesta – keneltä te pyydätte tätä kansainvälistä sopimusta? Siis kenen välille tällainen kansainvälinen sopimus tulisi saada aikaiseksi? Kiitos. Kiitokset Roa Luling. Ja sitten esittelijä saa puheenvuoron. Hän voi vastata näihin eri kysymyksiin, joita teillä on esitetty. Tack för det. Och, eh, Kiitoksia. Aloitan väärässä järjestyksessä, eli takapäin tuolta edustaja Lyllingistä. Tässähän on aika paljonkin asioita, joihin voidaan vastata, mutta kaikkiin kysymyksiin en voi vastata. Mutta asiahan on niin, että on, on aika selvää, ja ne tutkimustakin pohjalta, tieteen pohjalta, että naiset eivät vaikuta tilanteeseen yhtä paljon kuin miehet. Se johtuu ehkä siitä, että miehet ovat usein rikkaampia, heillä on toisenlainen kulutus, kulutustottumukset, Miehet käyttävät useimmin autoa. Lihakulutus vaikuttaa valtavasti. 20 prosenttia miltei hiilidioksidipäästöistä maailmassa tulee tästä. Miehet kuluttavat paljon enemmän lihaa kuin naiset. Ja tämä on seurasta ehkä eri sukupuolirooleista tai mistä nyt ikinä onkaan, mutta näin kuitenkin on. Ja se johtuu erilaisista syistä. Se, että ilmastonmuutos sinänsähän tietysti ihan, jos sitä tieteellistä näkökulmasta katsotaan, eihän se mikään sukupuolikysymys ole, mutta sen vaikutus, kun esimerkiksi maanviljelysmaa häviää ja erämaat laajenevat, avikot laajenevat ja sairauksia tulee. Näiden, nämä kaikki erilaiset vaikutukset voivat vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin. Ja tutkimukset osoittavat aika selvästi sen, että naisiin nämä vaikutukset kohdistuvat paljon enemmän. Suurin osa naisista, yli 70 prosenttia kaikkein köyhimmistä, on nimenomaan naisia. Ja siitä syystä naisiin kohdistuu tämä vaikutus paljon enemmän siksi, että he ovat myös kaikkein köyhimmät ihmiset. Ja tässä mielessä ympäristövaikutuksella on myös sukupuolinäkökulma. Tämä yhteiskunnallinen vaikutus siis, joka vaikuttaa eri tavalla naisiin ja miehiin. Me ihmiset kulutamme paljon varsinkin lännessä. Ennen kaikkea miehet kuluttavat enemmän kuin naiset ja sen seurauksena on se, että jos tässä nyt ollaan vähän mustavalkoisia, niin ehkä näin pitäisi olla. Niin rikkaat miehet tuottavat paljon enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin köyhät naiset. Tämä nyt on hyvin mustavalkoistettu tilanne. Mutta näinhän sen voisi jyrkästi esittää. Tietysti on myös aika selvää se, että naiset ovat aliedustettuina myös sekä budjetti- ja ympäristö- ilmastoneuvotteluissa. voidaan vain laskea niiden ihmisten määrää, jotka ovat mukana keskusteluissa. Mitä merkitystä tällä sitten on? Miksi se kannattaa sille? Sen takia, että koska naisilla ja miehillä on erilaiset vaikutusmahdollisuudet, me toimimme eri tavalla. Tämä johtaa siihen, että meillä on eri todellisuuskäsitykset siitä, mikä on tärkeää, mitä täytyy muuttaa. Ja jos me katsomme vain yhden väestön puolikkaan mm, näkemyksiä siitä, millä tavalla ympäristöön tulee suhtautua tuota budjettiin tai johonkin, niin silloin meillä on vain sen osion viitekohdat olemassa. Ja silloin katsotaan vain niitä ö, toimenpiteitä, jotka tämän sukupuolen mielestä ovat tärkeitä, mutta jos molemmat sukupuolet ovat mukana, silloin meillä on molempien kokemukset siitä, mitä on tärkeää. Esimerkiksi liikennepolitiikka on tästä hyvä esimerkki. Hyvin monet miehet ovat mukana vaikuttamassa siitä, että rakentaako teitä tai moottoriteitä, rautateitä, pyöräteitä. Miehet voivat päättää enemmän siitä, että esimerkiksi moottoritiet ovat tärkeitä. Ei se nyt niin kummallista ole, koska miehet ajavat enemmän autoa. Mutta jos Naiset ovat enemmän mukana. Naiset usein työskentelevät lähempänä kotia ja haluavat esimerkiksi pyöräteitä, jotta voivat mennä esikouluun viemään lapsiaan. Niin naisilla ja miehillä on erilaiset todellisuuskäsitykset, on se sitten hyvä tai ei. Niin siitä syystä nämä näkemykset pitäisi ottaa mukaan eri neuvotteluihin. Toivottavasti nyt tässä Käännös on hyvä, koska kun näin suurista filosofisista kysymyksistä puhuu, ja minä ehkä puhun liian nopeasti, saattaa olla, että tästä jotain pois, että pysy ehkä mukana, pahoittelen sitä. Niin, ehkä nyt en jatka tästä sen enempää. Ai niin, ihan lyhyesti vielä, että se mitä Romeva totesi, on tietysti tärkeää, että tämä Rio 20 kysymys otetaan mukaan meidän täytyy vahvistaa näitä osioita, aivan kuten sinäkin olet tehnyt näissä tarkistuksissa, niin tarkistuksissa joita tuen. Ja Johanssonkin täältä nyt lähti jo. Ja henkilökohtaisesti minäkin aivan kuten Romeva, Lylling ja Johansson ja muut, en ole ihastunut tähän otsikkoon sellaisena. Mutta jos voidaan jollain tavalla muuttaa sitä, niin minä olen ehdottoman var- mm, valmis tekemään näin, koska on tärkeää, että puhutaan tasa-arvosta mm, vihreässä taloudessa. Sitä pitää katsoa. Sen sijaan en ole valmis jumittamaan koko tätä prosessia niin, että valiokunnan mietintö ei mene eteenpäin ja estää myös muiden mietintöjen valmistumisen. Edustaja Thompson olen aivan samaa mieltä siinä, että on tärkeää, ottaa esille komission, koska on aika noloa, että komissio on ottanut mukaan tällaisia tekstiosioita ennen riipus 20, jossa ei ole minkäännäköistä tasa-arvonäkökulmaa, vaikka Lissabonin sopimuksessa meillä on todettu, että kaiken politiikan täytyy sisältää myös tasa-arvonäkökulma. Se, että ei ole edes yritetty tehdä näin, niin on kyllä todella nolo asia. Lisäksi olen aivan samaa mieltä näissä asioissa, joista olet esittänyt tarkistuksen ja ehdotankin, että äänestämme niiden puolesta. Ja Juhan sanokin lähen, lähen, onkin lähtenyt pois paikalta, eli lopetan tähän. Kiitokset esittelijälle, kiitokset näistä täsmennyksistä. Varmaankin voitte puhua tästä mietinnön nimikysymyksestä koordinaattorin kokouksessa ja näyttäisi siltä, että tällä on vaikutuksia aikatauluunkin. Eli koordinaattorin kokouksessa voitte sitten tarkastella sitä, minkälainen vaikutus tällä olisi. Ehdottaisin, että annetaan heti puheenvuoro Roa Galantille komissiosta tästä aiheesta. Merci. Eh, merci de me Kiitos Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää naisten asioiden valiokuntaa ja esittelijä Gustafssonia tästä mietinnöstä, joka koskee aihetta, josta ei kovinkaan usein keskustella. Tämä on mietintö, joka kattaa useamminkin alan, eli tämä koskee useampaakin komission jäsentä ja olen tässä kirjannut ylös sen, mitä Roa Thomsen sanoi ja mitä Gustafsson vastasi ja vien nämä eteenpäin, nämä viestit. Tämä mietintöluonnos siitä löytyvät kaikki perinteiset tasa-arvokysymykset ja tämä tarkoittaa sitä, että valitettavasti epätasa-arvoon johtavat rakenteet ovat myöskin läsnä vihreässä taloudessa. Toisin sanoen tässä on kysymys horisontaalisesta eriyttämisestä, esimerkiksi ammatin ja koulutuksen valinnassa, se, että naiset eivät ole läsnä päätöksenteossa, naisilla on vaikeuksia yhdistää työ- ja perhe elämää myöskin naisten työ on aliarvostettua. Nämä ovat aiheita, joita komissio työstää. Ne löytyvät meidän tasa-arvostrategiastamme, joka hyväksyttiin vuonna 2010. Ja kuten te tiedätte, tämän strategian myötä komissio on sitoutunut noudattamaan valtavirtaistamisperiaatetta. Me haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, jotta me voimme vahvistaa tätä sukupuoliulottuvuutta eurooppalaisessa politiikassa kaikilla aloilla. Tähän liittyen, jos otamme huomioon Pekingin indikaattorit, Tanska puheenjohtajamaana on päättänyt ryhtyä työstämään naiset ympäristökysymystä ja aivan erityisesti se on työstänyt sitä, että me saataisiin aikaan indikaattoreita, jotka liittyisivät naisten ja päätöksentekoon aivan erityisesti silloin, kun on kysymys ilmastonmuutosneuvotteluista mutta myöskin koulutusvalinnoista ja siitä, kuinka suuressa määrin naiset ovat mukana tieteessä ja teknologisessa kehityksessä koska ympäristöasioissa epätasa-arvoa on. Johtopäätökset hyväksytään EPSCO-neuvostossa huomenna. Eurooppalainen tasa-arvoinstituutti, joka tukee puheenjohtajamaiden työtä, se on myöskin julkistanut asiakirjan, jossa puhutaan tästä ilmastonmuutoskysymyksestä suhteessa naisiin. Instituutti myöskin äh, työstää monia muita asioita, jotka Gustafssonin mietinnössä mainitaan aivan erityisesti liittyen liikenteeseen ja energiaan. Ja haluaisin vielä kiittää valiokuntaa siitä, että tämä asia on otettu esille ja me tulemme seuraamaan tämän mietinnön käsittelyä mielenkiinnolla. Suurkiitokset ja jos äh, herra Gustafssonilla on vielä jotakin lisättävää lopuksi. No hyvä. Haluaisin kiittää teitä. No. Madame Luling, Monsieur Gustafsson n'a pas äh, herra Gustafsson ei vastannut kysymykseeni tästä kansainvälisestä sopimuksesta. Kysyin häneltä, kenen välille tällainen kansainvälinen sopimus tulisi saada aikaiseksi, ja hän ei tähän kysymykseen vastannut. Herra Gustafsson. Pour un accord international sur l'amendement 19. Siis tarkistus 19, jossa puhutaan kansainvälisestä sopimuksesta. Rouva Luling, kysyi, että millä tasolla tällainen sopimus tulisi saada aikaiseksi. Aivan totta. Voitaisiin ajatella, että ainoa legitiimi kansainvälinen organisaatio, joka voisi luoda määritelmän, joka sopisi kaikille, on YK totta kai. Siksi YK on saatava nyt laatimaan kansainvälistä sopimusta, koska eihän se auta, vaikka me EU-ssa totta kai voimme määritelmän luoda komissiolta neuvoston puolelta ehkä, mutta tärkeää olisi se, että EU ehkä itse voi luoda määritelmän sinänsä, mutta ennen kaikkea YKlla voisi olla yhteinen määritelmä vihreästä taloudesta, että sitä käytettäisiin näin samoin, koska nyt vihreä taloussanaparia käytetään ihan miten tahansa, ja tämähän luo ongelmia. Ja ennen kaikkea vihreässä taloudessa ei oteta koko tuota kestävyysnäkökantaa huomioon, siis ympäristön kannalta ja sosiaalisesti kestävä kehitys. Kiitos. herra Gustafsson tästä täsmennyksestä. Aikatauluamme muutetaan, koska te tulette esittämään kysymyksen liittyen tämän mietinnön nimeen. Te tarkastelette tätä koordinaattorien kokouksessa ja uusi aikataulu lähetetään sitten kaikille ja se on riippuvainen siitä päätöksestä, joka tehdään koordinaattorien kokouksessa näiden eri poliittisten ryhmien välillä. Koordinaattorien kokous alkaa kello 17. Se on asetettu tuohon kellon aikaan. Eli väliaikaisena puheenjohtajana annan nyt puheenvuoron takaisin varsinaiselle puheenjohtajalle. Tack för det och då vill jag bara... Kiitoksia tästä ja näin. Niin siis kiitoksia siitä, että olit puheenjohtajana siinä aikana, kun minä olin esittelijänä. Olen erittäin kiitollinen tästä ja näin ollen päätämme tämän kokouksen ja jatkamme kokousta sitten koordinaattoreiden kanssa kello viisi. Kiitos.